do it. Okay, let's do robotics. Jatketaan. <laughs> um, dear colleagues, we can begin. Kollegat, aloitetaan tämä kauan odotettu kohta. Kiitos kärsivällisyydestänne. Onko komission kollega paikalla? No pitäisi aloittaa tapauksessa. Kohta viisi. Edustaja Bonin lausuntoluonnos tekoäly ja robotiikka koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka. Kollektion Libe-valiokunta on tässä mukana. Mitäs nyt tapahtuu näytöillä? En tiedä, onko äänestykset käynnissä vai mitä. Neljäkoksessa no, eteenpäin, sanoi mummo lumessa. 54 työllisyysartiklan mukaan olemme tässä nyt sitten. Ja sitten mitä tulee keinoälyyn ja robotiikkaan, niin valiokunta on mukana tässä monissa muissakin yksityiseen liittyvissä asiakokonaisuudessa, eli live-koordinaattorit sopivat 23. lokakuuta, koska on niin lyhyt määräaika tai niin vähän aikaa, niin Liben lausuntoluonnostyö käydään vain englanniksi valitettavasti, mutta tämähän on tärkeää. Eli edustaja Boni, voisitteko esitellä luonnostekstinne ja sitten voidaan keskustella asiasta lyhyesti. Mikael, ole hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, puhemies. Kuten tiedätte, tekoäly on yksi strateginen teknologian ala 2000-luvulla sekä globaalisti että Euroopassa. Ja tällä tavalla saadaan aikaan myönteisiä muutoksia Euroopan taloudessa ja voidaan lisätä tuottavuutta, innovointia, kilpailukykyä ja myöskin kansalaisten hyvinvointia. Näin voimme optimoida tuotantoa. Voimme tehdä ennusteita monilla aloilla. Mutta sitten toisaalta käydään tietynlaista taistelua eri ääripäiden välillä. Kun puhutaan vaikka terveydenhuoltojärjestelmistä, jossa hätäpalvelut voivat tehdä diagnoosin vaikka sydänkohtauksesta tai muista vaarallisista tilanteista, kun puhutaan vaikka henkilökohtaisista avustajista, joita käytetään joka päivä, niin mielestäni nämä ovat mahdollisia etuja. No, tietysti on paljon uhkia, jotka liittyvät työmarkkinoihin, kun ajatellaan tekoälyä. Ja uuden teknologian kehittyminen, myöskin tekoälyn kehittäminen aiheuttaa haasteita ja uhkia. Tekoäly voidaan käyttää ikävällä tavalla. Se voi uhata digitaalista turvallisuutta. Ja näin rikolliset voivat oppua, oppia hakkeroimaan. Ja sitten on valtioiden ulkopuolisia toimijoita, jotka aseistavat esimerkiksi lennokkeja. Tästä on puhuttu paljon. Ja sitten poliittinen turvallisuus voi olla valvontaa, joka poistaa yksityisyyden, voi olla profilointia tai automaattista ja kohdennettua väärän informaation levittämiskampanjoita. Tekoälyn avulla voitaisiin toteuttaa hyvin kohdennettuja ja tehokkaita hyökkäyksiä. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja meidän pitää asettaa ihminen tämän toiminnan keskiöön – Nyt kun EU:ssa kehitetään tekoälyä, niin meidän pitää välttää sirppaloituminen. Tiedämme, että Ranskassa ja Saksassa ja Virossa, Suomessa on monia hankkeita ja myöskin Puolassa. Niissä kehitetään omia strategioita, mutta meidän pitää välttää sirpaloitumista. Kyse on markkinaedusta ja edusta myöskin yhteiskunnalle. Se, että meillä on EUn laajainen laajuinen lähestymistapa, jossa toimielimet ja tutkimusyksiköt tekevät yhteistyötä ja kehittävät yhteisen lähestymistavan. Keinoälyn kehittämisessä pitää muistaa perusoikeudet, niin kuin ne on kirjattu perusoikeuskirjaan. Ja erityisesti täytyy muistaa tietosuoja, yksityisyys ja turvallisuus – ja mm. myöskin säännöt, jotka on kirjattu yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tähän olen keskittynyt mietinnössäni ja tällä tavalla valiokuntamme voi vaikuttaa mietintöön, jota laaditaan teollisuusvaliokunnassa. Olen myöskin puhunut eettisistä näkökulmista, mitä tulee tekoälyn käyttämiseen. Ja olen keskittynyt avoimuuteen ja selitettävyyteen. Tämä on yksi tärkeitä asioita, kun ajatellaan algoritmeja. Ja lisäksi oikeudenmukaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet. Perusoikeusvirastohan on tehtänyt raportin algoritmeista ja syrjintäriskeistä. Meidän pitää miettiä kaikkia näitä aspekteja. Uskon, että tekoälyn ymmärtäminen on keskeistä, jotta voidaan luoda luottamusta ja tietämystä kuluttajien parissa. Ja sitä kautta voidaan edelleen edetä tekoälyn alalla. Kuluttajien täytyy tietää, miten heidän tietojaan käytetään, ja myöskin on tiedettävä, milloin kyseinen henkilö on tekemisissä koneen tai tekoälyn kanssa – nyt on tehty analyysejä, joissa on keskitetty suhteisiin ihmisten ja tietynlaisten, tietynlaisten oppimisrobottien välillä. Niitä käytetään myöskin markkinoinnissa. Ja ne eivät esittele itseään koneiksi, niitä voidaan luulla ihmisiksi, joten on ihan selvää, että meillä pitää olla selkeät säännöt. Ja myöskin täytyy pitää huolta valvottavuudesta. Kyse on tekoälystä, joten meidän on varmistettava, että ihminen suorittaa valvonnan, jos haluamme välttää ongelmia tulevaisuudessa. Ja lausunnossani olen myöskin puhunut tietojen laadukkuudessa, joita käytetään algoritmien kehityksessä. Jos käytetään vanhoja, heikkolaatuisia tai vääriä tietoja, niin se johtaa huonoihin ennusteisiin, jotka sitten puolestaan johtavat syrjintään ja puolueellisuuteen. Algoritmien täytyy pohjautua laadukkaisiin ja oikeisiin tietoihin, jotta saadaan aikaan hyviä tilastoja. Yhteinen eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn on erittäin tärkeä kysymys, jotta voidaan varmistaa, että EUn tietosuojastandardit ja ihmisoikeustandardit, koulutuskysymykset ovat pohjana robotiikalle ja tekoälylle, joten odottelen jatkotyötä tämän lausunnon parissa varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Saat suosinnoituksia, Mihail, ja hän oikeutetustikin yksityisyyskysymykset eh, liittyvät tähän robotiikkaan, tekoälyyn. Tämä on erittäin mielenkiintoinen lausunto, kiitos paljon. Ei aika ole paljon, joten suoraan kollegat ovat puhua. Aloitetaan ja Padarista. Lugupeetud kollegit, tehisintellekt on... Niin, äly on erittäin voimakas asia. Se vaikuttaa meidän elämäämme päivittäin. Ja vaikka Euroopalle on tärkeää olla uudisraivaajana tässä asiassa, niin vielä tärkeämpää on se, että Eurooppa on johtoasemassa kehittää sellaista keinoälyä, joka on eettistä. Ja siihen liittyvien periaatteiden täytyy olla avoimia. Euroopan unionin yksi periaatteista, kun puhutaan kilpailukyvystä, on se, että varmistetaan se, että keinoälyä käytetään kaikilla teollisuuden aloilla. Vain pieni määrä yrityksiä käyttää tällä hetkellä digitaaliteknologioita. Vuonna 2017 25 prosenttia EU-firmoista käytti laajaa data-analyysiä, mutta pk yrityksistä vain 20 prosenttia teki näin. Jotta voimme pönkittää näitä investointeja, niin pk-yrityksiäkin täytyy pönkittää. Mutta tärkeää, vielä tärkeämpää on se, että kun keinoälyä kehitetään, niin tämän ei tule tapahtua vastuullisuuden kustannuksella, koska keinoälyn pahantahtoinen käyttö tekee hallaa ja vähentää kansalaisten luottamusta keinoälyyn. Siksi keinoälyprosessien täytyy perustua artikloihin 7 ja 8 perusoikeuksien peruskirjassa. Niin, aion esittää muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät etiikkaan, yksityisyyden suojaan ja siihen, että täytyy torjua tiettyjä ennakkoluuloja, kun algoritmeja kehitetään. Haluan kiittää Bonia hyvästä yhteistyöstä ja toivottavasti yhteistyö jatkuu. Thank you very much. And Anna... Kiitos. Seuraavaksi Anna Gomes. Um, I couldn't agree more with, uh, Olen täysin samaa mieltä edustaja Bonin kanssa siitä, että se, mitä tässä nyt on pelissä, on etiikkaan liittyvä kysymys. Tarvitaan ihmissentrinen lähestymistapa – kun on kyse näistä koneista, jotka voivat nyt oppia itsestään. Joka tapauksessa ongelma on, että miten kirjimme tämän umpeen, koska kehitys jo kehittyy teknologiassa ja sen sovelluksissa. Ei vain Kiinassa ole niin, että on tämä luottojärjestelmä, tai siis tämä järjestelmä, jossa arvioidaan kansalaisia ja heidän käyttäytymistään, tämä vaikuttaa valtavasti Se Tällainen pisteytysjärjestelmä. Lisäksi EU-ssa juuri kuulin saksalaista yhteistyötä nimeltään Creditec, joka haluaa olla sellainen Amazon-tyyppinen toimija. Ja tässä siirrytään pois perinnisestä toiminnasta – tässä louhitaan tietoja muissa Facebookista. E, ja tietoja louhitaan eteenpäin. Ja jotkut yhtiöt kuulemma jo käyttävät tätä Saharan etäpuolisessa Afrikassa, kun tehdään näitä päätöksiä siitä, annetaanko laina vai ei. Eli kysymys kuuluu, miten me varmistamme että nämä peruskysymykset on, tai otetaan huomioon, miten vanha täytäntöön sitten niin edelleen. Kaiken tyyppisissä koneissa, joita on nyt olemassa. Ja Noboni mainitsi myös nämä koneet, joita voidaan käyttää hyvin pieni tarkoitusperi, kuten lennokit. Seuraavaksi komissio. Okay. Uh, thank you for giving us the floor. Uh... Kiitoksia. Olemme tosiaan samaa mieltä siitä, että meidän pitää olla hyvin varovaisia ja katsoa etuja, mutta myöskin mahdollisia uhkia. Ja tämä on osa strategiaamme. Haluamme, että meillä on kaikki kattava lähestymistapa, jossa otetaan huomioon sekä hyvät että huonot asiat. Ja meidän täytyy myöskin katsoa vähän teknisiä asioita. Tämä on meille tärkeää, koska meillähän on julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia, eli meillä on aina yhteyksiä alan asiantuntijoihin kaikissa hankkeissa yleensä. Mutta tämähän on monialainen hanke. Tämä ei ole vain teknistä työtä, vaan tässä on muitakin asioita, teknisiä taloudellisia, eettisiä, oikeudellisia. Ja tästä syystä meillä on tämä korkean tason asiantuntijaryhmä, jossa käsitellään kaikkia näitä kysymyksiä. Ja he edustavat eri sidosryhmiä, esimerkiksi teollisuuden ja akatemian alalta, mutta siellä on edustajia myöskin eri käyttäjäryhmistä ja eri aloilta, joilla käytetään tekoälyä ja myöskin kansalaisyhteiskunnasta. Ja tavoitteena on luoda eettisiä suuntaviivoja ja toisaalta tavoitteena on antaa suosituksia politiikan ja investointien suhteen. Ja kohdassa kuusi on todettu, että on luotu tämä eurooppalainen asiantuntijaryhmä. Siellä tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään alustaa, joka on avoin kaikille. Siellä on noin 1700 ihmistä rekisteröityneinä, eli käykää katsomassa siellä ja liittykää keskusteluun. Ja korkean tason asiantuntijaryhmä kokousti 20. syyskuuta ja he julkistivat raportin alustalla. Mikrofoni. sorry. <laughs> so, just to repeat the high level... Niin, eli korkean tason asiantuntijaryhmä käsittelevät avoimuutta, vastuullisuutta tekoälyn yhteydessä. Eli voitte katsoa näitä asioita raportista. Ja tämä on monialainen aihe. Tämä koskee suuntavivoja, mutta myöskin politiikkaan ja investointeihin liittyvissä suosituksissa. Ja sitten tekoälyn haitallinen käyttö. Me tuemme tietysti kehitystä ja tutkimusta ja haluamme puuttua myöskin avoimuuteen ja selitettävyyteen. Nämä ovat asioita, joita pitää vielä työstää. Ja meidän pitää varmistaa, että meillä on järjestelmä, joka on turvallinen ja luotettava. Eli meillä pitää olla sisäänrakennettu periaate, eli meillä pitää olla yhteyksiä kehittäjiin, jotka kehittävät järjestelmiä, ja sitten myöskin käyttäjiin. Ja täytyy varmistaa, että kaikki ymmärtävät järjestelmän tarkoituksen ja että ne ovat turvallisia ja eettisiä. Eli tätä työtä tehdään edelleen ja tämä on prioriteetti joka meillä on työssämme ja keskusteluissamme korkean tason asiantuntijaryhmän kanssa. Ja sitten tekoäly voidaan käyttää haitallisella tavalla, mutta tekoäly voidaan käyttää myöskin tekoälyn väärinkäytöksen ehtämiseksi. Eli voidaan havaita petoksia ja, tai omituisia kuvioita – mitä tulee esimerkiksi pankkikorttien käyttämiseen ja niin edelleen. Ja sitten yksityiselämä ja tietosuoja. No, yleinen tietosuoja-asetushan on kaiken tämän tietosuojan liittyvän työn yhteydessä. Ja kuten strategiaankin on kirjattu, tavoitteemme on, että meillä on ihmiskeskeinen lähestymistapa tekoälyyn. Eli meidän täytyy varmistaa, että yksityisyyttä kunnioitetaan. tämän työmme ytimessä. Oikeudenmukaisuus ja avoimuus, nekin on otettu mukaan korkean tason asiantuntijaryhmän työhön. Luottamus on tärkeää. Eli järjestelmien täytyy olla selitettävissä ja meidän täytyy luoda luottamusta Ja sitten tämä tekoälyallianssi, jonka mainitsen. Järjestelmien pitää olla avoimia. Ihmisten on ymmärrettävä, miten järjestelmät toimivat, ainakin niiltä osin, mikä on heidän osaltaan olennaista. Ja kun he ovat yhteydessä järjestelmän, heidän täytyy tietää, onko kyseessä ihminen vai kone. Eli kaikkia näitä asioita pitää vielä tutkia. Ja sitten näiden käytettyjen tietojen laatu. Me tuemme tietokantoja, jotka on tarkistettu, jotka ovat puhtaita. Ja näin voimme kannustaa myöskin yrityksessä käyttämään niitä ja varmistamaan, että siellä on hyviä tietoja, joita yritykset voivat hyödyntää. Eli etiikka on Euroopan vahvuus ja meidän täytyy sitä hyödyntää. Ja meidän pitää katsoa, miten voidaan panna täytäntöön näitä periaatteita kehittämässämme järjestelmässä ja siksi teemme yhteistyötä asiantuntijaryhmän kanssa, jotta voimme katsoa, miten voidaan näitä asioita panna käytäntöön. Suhtaudumme näihin asioihin hyvin vakavasti ja meidän on löydettävä tasapaino, kun ajatellaan säätelyä ja suojaa. Meidän on varmistettava, että järjestelmää voidaan käyttää ja että siitä saadaan etuja ihmisille ja yrityksille. Eli oikea tasapaino on tärkeä asia ottaa huomioon, eli ei pidä ylisäännellä. Kiitos. High level, um... Kiitos. Niin, työryhmä Teollisuuden alan toimijoita on mukana, mutta kuuluvatko nähän DPA? Ei. Eli kuuluvatko nämä DPA-toimijat tähän, tai siis kansalaisjärjestöt sun muut? I'm not sure we... Herra Boni varmaan tietää, mutta kaikille muille sitten vaan. No ei tarvitse vasta pitkä, ei tarvitse pitkää vastausta antaa, mutta lyhyesti. I'm not sure we have data protection authority. Niin, en tiedä, onko meillä tietosuojaviranomaista sinänsä, mutta monet ihmiset ö, tuntevat tietosuoja-asioita, ovat asiantuntijoita ja on myös kuluttajansuoja-asiantuntijoita. Kaikki kyllä tuntevat nämäkin nämä kysymykset, kuten kahdeksanvuotias lapseni, mutta oli miten oli edustaja Boni, haluatteko vastata työskennellä 54, eli siis valtava kontribuutio ITRE-tekstiin. Ja kysymykset suuri, mutta voisitteko antaa nopeat päätelmät 8. marraskuuta määräaika, ei ole paremmin aikaa. jotakin varustelijoita? Osa heistä ei ole paikalla. Onkaan hyvä. Ensinnäkin kiitos äh, paljon kollegoiden äh, puheenvuoroista. On hyvin tärkeää, että olemme samalla aaltopituudella suhtaudun avoimesti yhteistyöhön, on erittäin tärkeää saada hyvä teksti, koska toisaalta uskon, että suoraan sanottuna toimikautemme on loppumassa. Tämä ei ole mikään mikäänlaista kysymys, mutta toisaalta jos keinoäly mietintö meidän panoksen kautta selväksi, niin se luo ehkä jonkinlaiset kehykset tulevalle työlle, jota tehdään näistä tekoälykysymyksistä, joten poliittisesti tämä on erittäin tärkeää Toiseksi on hyvin tärkeää puhua Sitten että vältetään tämä pirstaloituminen ja osa joka liittyy turvallisuuteen, yksityisyyden suojaan, tietosuojaan ja myös eettisiin kysymyksiin voi yleistyä EU:ssa, mutta tietysti ei ole helppoa, kun keskustella eettisistä kysymyksistä. Olen osallistunut eri kokouksiin, joissa on ollut tiedemiehiä ja tutkijoita, jotka ovat mukana osittain tässä korkeatasotyöryhmässä. Eikä ole helppoa sanoa, että kaikki olisi selvää, koska kun puhutaan näistä kulttuurillisista kehityssuunnista esimerkiksi, tai en halua tuota monimutkaista tilannetta, mutta uskontokysymyksistä, joten joissain tilanteissa – on tiettyjä eroja, eli pitää keskustella avoimesti näistä aiheista. Ja libe valiokunnan työ on, tehtä tehtävä on ottaa esille eettiset ongelmat ja saada sille näkyvyyttä tälle aiheelle ja valistaa kaikkia osapuolia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ymmärtääkseni kaksi vuotta sitten yhteen päätetty niin, että tai muistaakseni kaikissa kuulemma teknisissä yliopistoissa tai teknisissä oppilaitoksissa on yksikköjä, tai siis opetetaan näitä eettisiä kysymyksiä. Tämä on hyvin käytännönläheistä. Eli kun työstämme lopullista versiota tekstistä, me tulee puhua käytännön suosituksista, miten käyttää tätä EU-ssa. Kiitos paljon komissio yleisestä esityksestä ja tiedoista, mitä on tuossa tiedonannossa, ja kiitos paljon kumppaneillemme. Toisaalta tämä, no siis tämä on kiehtova matka, ja hienoa puhua näistä aiheista, kiitos. Michael, yeah. Kiitos Mikael. Nämä eivät ole mitään pikkujuttuja, vaan täysin tärkeitä, tosi tärkeitä, erittäin tärkeitä asioita. Tämä on merkittävä panos Itren työhön. Kiitos paljon tarkistukset pitäisi sitä viimeistään 8. marraskuuta. Kiitos myös komission edustajalle. Kollegat, seuraavaksi kohta kuusi esityslistalla. Aiheesta toiseen nyt hypätään. Cecil Kienge esittelee luonnostekstinsä eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston luominen. Cecil on paikalla. Oletko valmis, Cecil? Jos niin, anna välittömästi puheenvuoron sinulle, jotta voit esitellä tekstisi. Ole hyvä, kiitos. Grazie, eh, Claude. Ringrazio. Haluaisin vielä kiittää komissiota asetuksen muutosehdotuksesta. Ja on hienoa, että olette valmiit kertomaan meille näistä tärkeimmistä muutoksista. Kun puhutaan näistä yhteyshenkilöistä ja yhteyshenkilöverkostosta, niin ajatus sinänsä ei ole uusi. Se juontaa jo vuodelta 2004 ja vuonna 2011 e, haluttiin ottaa myös mukaan Euroopan, eurooppalaiset virastot. Tämän ehdotuksen myötä komissio vahvistaa tätä virastoa ja viras, äh, siis verkostoa ja verkoston yhteyshenkilöiden yhteistyötä maahanmuuton alalla. Ja tarkoitus on yhdenmukaistaa näiden yhteyshenkilöiden toimintaa. Tämän, näiden yhteyshenkilöiden tulisi olla vastaavia kaikissa jäsenvaltioissa, samankaltaisia tahoja, tahoja Äh, jotka nimetään tai lähetetään kolmansiin maihin. Äh, ja täällä on luettelo, mutta äh, haluaisin korvata tämän komission ehdottamaan luettelon sellaisella luettelolla, joka ottaisi huomioon kaikki maahanmuuton elementit ja piirteet. Ja mielestäni olisi hyvä mennä vielä syvemmälle yksityiskohtiin kuin komissio, erityisesti kun puhutaan kontaktihenkilöistä kolmansien maiden kanssa. Haluaisin lisätä tänne kansalaisyhteisön järjestöt ja paikalliset viranomaiset. Ja jotta tietoja voitaisiin kerätä ja käsitellä, niin pitäi näille yhteyshenkilöille tulisi antaa operatiivista toimivaltaa ja erityisesti niiden, niissä kolmansissa maissa, joissa yhteistyö on erityisen hyödyllistä ja joissa tiedon kerääminen on erittäin tärkeää, kun ajatellaan Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa ja sen muokkaamista. Ja olen myös ehdottanut, että ne tiedot, joita tulisi antaa, ne tulisi laittaa tiettyihin typologioihin, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttovirtoihin. Ja tietenkin on otettava huomioon myös ihmisoikeuksien valvonta, noudattamisen valvonta. Ihmisoikeudet ovatkin kiinnittäneet erityisen huomioni. Olen esittänyt horisontaalisen tarkistuksen, joka jossa määritetään se, miten yhteyshenkilöiden tulisi toimijossaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, erityisesti kaikkein haavoittuvaisimpia henkilöitä. Ja näiden yhteyshenkilöiden, jotka jäsenvaltiot nimeävät, heidän tulisi noudattaa erityiskoulutusta, joka liittyy henkilöiden suojeluun hankalissa tilanteissa, haavoittuvaisissa tilanteissa, erityisesti naisten ja lasten tällä tavalla yhteyshenkilöillä tulisi olla asiantuntemusta kohdalla juuri vaikkapa alaikäisten henkilöiden tilannetta ja mm, muiden haavoittuvaisten henkilöiden tilannetta. Ja parlamentti, joka on yhteislainsäätäjä, sen tulisi voida kutsua tai sen tulisi, tulisi voida olla la, hallintolautakunnassa tarkkailijana. Tässä on kyse äärimmäisen tärkeästä tiedon lähteestä, joka koskee verkoston toimintaa, ja siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana ja perillä asioista. Ja toivottavasti neuvosto ottaa tämän vastaan hyvin tämän ehdotuksen. Kiitos Cecil. Sitten varjoesittelijät EPPn puolesta. Alessandra Mussolini. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin pidän hyvänä sitä, että oltaisiin luomassa yhteishenkilö verkostoa Euroopan tasolle. Tekstissä on kolme kohtaa, joissa viitataan näihin rahoihin, joista maksetaan virkamiehille, eli virastot, komissio ja jäsenvaltiot. Ja sitten tässä on myöskin viitattu kansalaisjärjestöihin, jotka ovat yhteydessä virastoon ja kansalaisjärjestöihin, mutta asia, joka mielestäni voisi olla vaarallista. Ja tässä luonnoksessa on vähän vääristelty kuvaa virkamiehistä. No tietysti ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä ja myöskin komission tekstissä johdatuksen kappaleessa neljä on puhuttu siitä, että pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja tämä jatkuva viittaaminen ja se, että on poistettu nämä tavoitteet. Kysehän on lähinnä maahanmuuttokysymyksistä, palautuksista ja kaiken tämän toiminnan helpottamisesta. Mutta sitten tästä tuleekin jotain muutta, Eli tästä tuleekin sitten perusoikeuksien valvontavirasto. Meidän täytyy myöskin katsoa turvapaikka-asioiden tukiviraston roolia. Ja kysehän on virkamiehistä, olivat sitten virastoissa, komissiossa tai jäsenvaltioissa. Ja jos me alamme vääristää tätä työtä ja niistä tulee jotain muuta, niin silloin puututaan myöskin toisiaisuusperiaatteeseen ja jäsenvaltioiden suverenisuuteen. Eli silloin kyse on ihan toisista asioista. No, tässä nyt on toistettu, että perusoikeuksien valvonta, niin se tarkoittaa sitä, että kaikissa näissä kohdissa nämä oikeudet raukeavat, koska kuinka monta kertaa pitää sitten toistaa näiden virkamiesten tehtäviä. Eli meidän pitää tukea tätä tehtävää. Eli meillä pitää olla eurooppalainen verkosto, mutta tässä nyt vähän vääristellään tätä työtä, koska tässä puhutaan vähän erilaisista tehtävistä kuin mitä näillä virkamiehillä oikeasti on. Um, so for the other shadows, jos sitten muut varustelijat, no Alden ja Vihreiden varustelijat eivät ole paikalla, joten Guen varustelija on Marie kristin Vergia. Haluatteko käyttää puheenvuoron Alden puolesta, Sofi, joka on Natali? Jos ei haittaa, niin Sofi puhuu Alden puolesta. Yes, thank you. Uh, Kiitos. Natali Griesbeck on varustajamme. mehän pyysitte luen hänen lausuntonsa ranskaksi niin sanotaan pahoittelut, etten pääse paikalle. Kiitos Sofi, eli minä, että hän välittää tämän viestin eteenpäin. Kiitos Cecil Kienge tehdystä työstä, kun tuli komissio tämä ehdotus. Hienoa, että on tullut näitä tarkistuksia Cecil Kiengeltä, koska ne lisäävät nyt sitten lisäsisältöä ja suojaa, jotta voidaan varmistaa perusoksen toteuttuminen, kun uudistetaan näitä yhteyshenkilöverkostoja olleen lastenryhmien interryhmään. Puheenjohtajana olen tyytyväinen, että on mainittu lasten oikeudet juurikin tässä tekstissänne ja hienoa, että olisi yhteishenkilöitä, jotka ovat tässä mukana 29 tarkistus, kuten kollegat olen vakuuttunut siitä, miten tärkeä näiden toimijoiden rooli on. Niillä pitää olla aktiivinen rooli Euroopassa maahanmuuttojärjestelmissä, mutta myös kun analysoidaan kolmansien maiden tilanne ja niiden perusoikeustilannetta – Tarkistus 24 on aina minusta erityisen mielenkiintoinen. Haluaisin kuitenkin pyytää, tai siis, no, haluaisin kysyä komissiota kysymyksen erään asian, josta jota tarkemmin. Onko nyt tulossa lisämekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot jakavat kerätyt tiedot, kun yhteyshenkilö näitä tietoja kerät, ja teksti onko tarpeeksi selkeä näistä aiheista? tämä alusta ei saa jakaa, tai siis ei sano tämä vain tyhjä kuori, jo, niin että jäsenvaltiot eivät näitä tietoja vain itselleen omien intressiensä nimessä. Kiitos vielä kerran esittelylle tehdystä työstä. Olen varma, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä. Kiitos. Thanks for doing that, Sophie. And... Kiitos Sofi. Nyt sitten Marie-Kristin Gue. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puolestani haluan kiittää kollegaamme Cecilia. Olen pitkälti yhtä mieltä hänen kanssaan. Olen sitä mieltä, että tämä aihe ja komissionkin tarkoitus on parantaa holistisesti maahanmuuton hallinnointia. Vuosien 2015-2017 on tullut esiin yhteen ja toista ja on ehkä parempi. On hyvä nyt vähän selvittää tätä koko maahanmuuttopolitiikkaa Tuleeko maahanmuuttajia ainoastaan niistä maista, jotka aiheuttavat ongelmia, ja tuleeko niitä vain Välimeren e, eteläpuolisista maista? Me tarvitsemme tietoa maahanmuutosta ja myös oleskeluluvista. Nyt ukrainalaiset ovat ensimmäistä kertaa hyötyneet tästä pitkästä oleskeluluvasta. Jopa 500-600 hyötyy tällaisista luvuista. Eikö tämä ole aika merkittävä maahanmuuttovirta, merkittävämpi kuin muut ilmiöt, koska mikään muu kansallisuus ei ole osoittanut tämänlaista liikehdintää Eli ei näitä maahanmuuttajia tule ainoastaan etelästä. Eli haluaisin tarkistuksen, jossa otetaan huomioon paremmin tämä tasapaino, eikä aina vain pakkomielteisesti katsottaisi etelään ja puhuttaisi vain tästä laittomasta maahanmuutosta. Eli se silloin olemme yhtä mieltä siitä, että jos maahanmuutto on laitonta, ja tähän liittyen aion esittää tarkistuksia, niin se johtuu siitä, että nämä maat eivät hyödy, eivät pysty hyötymään laillisista reiteistä. On aika kiintoisaa, että toiset pystyvät ja toiset eivät. Ja minä tietenkään haluan ukrainalaisia osoittaa sormella, sormella, koska on oikein hyvä, että he voivat hyötyä tästä mahdollisuudesta ja voivat vaikkapa tehdä töitä, töitä Puolassa 95 prosenttia jopa on tämä luku, kun puhutaan ukrainalaisten työnteosta Puolassa. Eli kun me keskustelemme näistä asioista, niin kyllä meidän täytyy tarkastella tilannetta globaalisti, kun haluamme hallinnoida maahanmuuttoa. Ja todellakin meidän täytyy pitää kiinnittää huomiota siihen, siihen, mihin maahanmuuttajat tulevat, mutta myös siihen, mistä he lähtevät. Olen aika varma siitä, että on sellaisia ukrainalaisia, jotka jäävät Puolaan ja ehkäpä lähtevät sieltä eteenpäin, emmekä me koskaan kiinnitä heihinkin huomiota. Jos me haluamme jonkinlaisen logistisen näkemyksen tähän kysymykseen, niin meidän täytyy tarkastella tilannetta globaalisti. Ja sitä paitsi, missähän paperini on, Minulla olisi kysymys tarkistukseen, jonka Cecil on esittänyt ja joka liittyy tulevaisuuden liikkumiseen. Haluaisin ehkä paremmin ymmärtää tätä ja minä itsekin olen esittänyt maahan, tarkistuksia, jotka liittyvät muun muassa ää, tietosuojaan. Olisi erittäin tärkeää, että henkilötiedot ovat anonymisoituja. Emmehän me tarvitse ää, äh, ää, äh, muita kuin anonyymeja tietoja, voidaanko me ymmärtää näitä, ää, äh, tätä ilmiötä globaalimmin. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että on sellaisia kolmasia maita, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, ja sitten on sellaisia, jotka eivät. Ja kun puhutaan vahvistetusta dialogista ja yhteistyöstä, niin siinä täytyy myös tämä parametri ottaa huomioon. On sellaisia maita, joiden kanssa me vahvistamme yhteistyötä ja dialogia maahanmuutosta ja voidaanko me ymmärtää maahanmuuton syitä ja mm, eh, tässä kohtaa meillä on vähän vielä pohtimista. Meidän täytyy, ottaa huo- meidän täytyy ymmärtää äh, maahanmuuttovirtoihin vaikuttavat realiteetit. Kiitos sen kuin Anna puheenvuoron esittelee. Haluatko komissio sanoa jotain lyhyesti? Olkaa hyvä. Selvä lyhyesti. Kiitos. Yes, thank you. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, anteeksi, kuuntelin Ranskan tulkkausta ja siinä oli pientä viivettä. Niin tässä oli kysymys komissiolle liittyen siihen, miten varmistetaan se, että vaihdetaan tietoja näillä alustoilla. Se on kirjattu tekstiin ja kuten aikaisemmin on todettu, niin meidän mielestämme artikla 5 ja siinä tämä sana shall – on riittävä tae. Mutta komissiolla ei ole mitään sitä vastaan, että vahvistetaan sitä, että kannustetaan jäsenvaltioita tehokkaasti jakamaan tietoja alustan kautta. Kiitos vastauksesta. Cecil, haluatteko esittää loppupuheenvuoron? Grazie. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista. Tapaan vielä uudelleen ja voimme sitten keskustella näistä kohdista ja ehdotuksista, joita tuli esille. Haluaisin puuttua yhteen kohtaan, joka liittyy ihmisoikeuksiin. Se, mikä tähän tekstiin on laitettu, niin tavoitteena ei ole mitenkään vääristää tämän järjestelmän toimintaa, vaan ihmisoikeuksia ei voida irrottaa maahanmuuttoilmiöstä. Olemme yhdistäneet nämä aiheet. Se on tärkeää. Ja tekstissä ihmisoikeudet on mainittu ainoastaan yhdessä johdatausan kappaleessa – Eli meidän pitäisi uudelleen kiinnittää huomiota tähän aiheeseen. Mutta tämän järjestelmän luonne on kuitenkin säilytetty. Ja sitten turvapaikka-asioiden tukivirasto. Ja sitten kun katsotaan näiden eri virastojen rooleja, niin komission pitää tarkastella asiaa ja vetää tämä viiva niiden väliin. Tähän mennessä turvapaikkavirastossa on hyvin vähän virkamiehiä, eli se ei pysty kattamaan kaikkia alueita. Lopuksi vielä yksi kysymys. Olen iloinen siitä, mitä Alde sanoi, eli täytyy kiinnittää huomiota alaikäisiin. Eli meidän täytyy tosiaan paremmin suojella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten naisia ja lapsia. Ja sitten Mai Christine puhui liikkuvuudesta. Olen laatinut tarkistuksia ja olen kiinnittänyt huomiota siihen, että on ihmisiä, jotka tulevat vaikka Agadeshista ja he jäävät sitten jumiin jollekin alueelle. Ja he yrittävät sitten katsoa, mihin he voisivat jatkaa matkaa. Ehkä Eurooppaan johonkin. Voisi olla erilaisia paikkoja, joihin näitä ihmisiä lähetetään eteenpäin. Eli olisi mielenkiintoista tietää näistäkin siirtymisistä enemmän. Ja täytyy katsoa tai varmistaa se, että ihmisiä ei saa jättää epävarmuuteen näille alueille. Kiitos. Okay, thank you very much, Cecil. Kiitos Cecil oikein paljon tehdystä työstä ja kiitos myös varjostelijoille. Lykkyä tykkyä tuleviin kokouksiin tarkoitus jättää viimeistään 19. marraskuuta. Kiitos tehdystä työstä kaikille. Kiitos kollegat. Ja seuraava kohtaistuslistalla, jos esittelijä voisi aloittaa. Eli käydään läpi viisumitietojärjestelmän uudistus. Carlos, oletko valmis? Selvä. Sitten annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle edustaja Koeliolle. Tähän voisi esitellä tekstinsä. Kiitos. Carlos, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Comissão são testemunhas, não me cansado de repetir. Kiitos. No, toista jatkuvasti, että Schengen ja liikkumisen vapaus ovat eurooppalaisen integraation menestystarina. Haluaisin muistuttaa, että tähän liittyy myös toimenpiteitä, jotka takaavat turvallisuuden yhteisillä rajoillamme. Ja kyseessä on myös poliisiviranomaisten yhteistyöalueellamme, mutta Schengen ja liikkumisen vapaus edellyttävät yhteistä politiikkaa ja viisumeita, jotka varmistavat turvallisuuden ja vapauden. Näin ollen juridisesti kuka tahansa, joka ylittää rajamme, oliko se sitten vierailusta vain tai opiskelusta tai työstä, niin olisi tämän politiikan alla nuo ylitykset kaikki. Tämä kaikki liittyy myös, myös VIS, VIS-järjestelmään, viisumitietojärjestelmään. Näin ollen viisumia viisumia myönnetään, jotta voidaan välttää viisumishoppailu ja petokset, erityisesti väestön parissa näin toimitaan, siis maaseudulla näin toimitaan. Kyseessä on myös yhteistä työstä poliisin ja tuliviranomaisten välillä. Sitten pitää ottaa huomioon myös jäsenvaltainen suurlähetystöjen toiminta muun muassa – Ja tämä kaikki liittyy vain vi- lyhytaikaisiin viisumiin turistitarkoituksiin. 2017 vuonna noin 16 miljoonaa viisumia myönnettiin kuitenkin. Eivät vain turistit tule Schengen-alueelle. Myös työntekijöitä tulee, opiskelijoita, liikemiehiä ja naisia, tutkijoita. Ja ihan vain ihmisiä, jotka tulevat vierailemaan perheenjäsenten luona Eurooppaan. Kaikki tämä kuuluu VIS-järjestelmään. Eurostatin mukaan viime vuonna miljoona ihmistä muutti Eurooppaan töihin. Yli 800 000 turistia tuli. Sitten oli myös opiskelijoita, eli miljoona. Sitten sitten on monia tietoja, joita ei ole kirjattu minnekään. Edustaja Gomez puhui erästä heikkoudesta, eli miten tutkijat pääsevät Schengen-alueelle. Siis hän on puhunut näistä kultaisista viisumeista. Ja he eivät ole siis mukana VIS-järjestelmässä ja he eivät joudu tarkastuksiin. Tämän uudistuksen myötä haluamme muuttaa kaikkea tätä. Jos kanadalainen päättää tulla Eurooppaan asumaan, niin tämän henkilön viisumi on meillä aina mukana järjestelmässä myös, jos tämä henkilö siis muuttaa Belgian asumaan, jossa espanjalainen vaimo asuu, niin kuka sitten takaa, että kaikki nämä, jotka ovat mukana järjestelmässä, eivät saa oikeutta asua täällä. Mutta Visissä on myös tärkeä turvallisuusaspekti, eli järkevää, että kaikki turistit joutuvat näihin tarkastuksiin. Ja ne, jotka päättävät jäädä asumaan vakituisemmin alueelle, niin heihin kohdistuu sitten samantyyppisiä tarkastuksia. Tästä syystä haluamme taata ennen kaikkea sen, että kaikkien viisumin myöntäminen pitäisi automaattisesti käsitellä turvastartuksessa. Kyseessä ovat siis suhteelliset, oikeasuhtaiset tarkastukset ovat tarpeen lain myötä, mutta sitten tulisi olla myös rakenne, joka sallii sen, että tarkistukset tehdään manuaalisesti, jos tarpeen kun taataan henkinen oikeus yksityiselämään ja muuta. Tästä syystä käytetään näitä yhteydet, yksi käsittelypaikkoja, jotka on perustettu Schengenin myötä, joiden pitäisi olla olemassa jo kaikilla muualla sitten toiseksi. Nämä tarkastukset pitää tehdä systemaattisesti ja kattavasti, ja ne pitää tehdä ennen kuin viisi myönnetään. Ei ole järkevää tämä komission että pitää pitkään oleskelevat joutuvat näihin tarkastuksiin vasta sen jälkeen, kun viisumi olisi toimitettu. Siinä ei ole mitään järkevää. Olen aina puoltanut siitä, että käytetään näitä tietojärjestelmiä, kuten VIS- ja SIS-järjestelmä. Ja tämä, mitä perustuu olemassa vaan toimintaan tämän uudistuksen myötä, voimme maksimoida sen potentiaalin puolustaa Schengeniä ja liikkumisen vapautta. Ja kun käytän tätä potentiaalia, niin VS pitää pystyä vastaamaan nopeasti ja varmasti ongelmiin tästä syystä. Haluamme lisätä sen käsittelykapasiteetin no, ottaen huomioon, että järjestelmä on täysin keskitetty ja että kyberuhat maailmassa lisääntyvät ja myös no, nyt on ollut kaikenlaisia turvallisuusongelmia, esimerkiksi kun puhutaan keskusjärjestelmän ja järjestelmien välistä, eli tämä niin tiedon välitysinfra kaikista näistä syistä, ja sitä, että vahvistetaan turvallisuustoimia. Toimenpiteet ovat tällä hetkellä kukin jäsenvaltio harkita varassa. Uudistusten myötä kaikki jäsenvaltiot voivat täytä nämä toimenpiteet. Ja EU-liisahan vastaa turvallisuutta keskustasolla kaikkien toimenpiteiden pitää, toimenpiteitä pitää ottaa huomioon budjettiaikataulu, kun puhutaan mä eri aspekteista, niin tärkeää muistaa komission etus, joka unohtaa aikataulun ja jopa täytäntöpanon uudistuksessa. Mielestäni tätä ei voida hyväksyä. Tästä syystä minä puolustan että vahvistetaan tarkastusmekanismeja, jotka ovat parmitilla käytössä. Ja senpä vuoksi pitäisi olla velvollisuus komissiolla olla vastuussa tästä parlamentin. Ja mielestäni tämän aikaan rajan pitäisi olla kaksi vuotta, kun tästä valkoisesta kirjasta, joka komissio aika tai itselleen jäsenvaltioille. Loppuun puheenjohtaja ja kollegat, tässä nämä toimenpiteet, jotka esittelitte tänään. otan myös kollegoiden kantoja, vastuuden kantoja. Toivottavasti yhdessä voimme laatia yhteisen parlamentin kannan. Kieltämättä tässä on kattavaisuus kyseessä, mutta tiedämme myös, että vaalit lähestyvät, mandaatti on päättymässä ja neuvotteluja pitää nopeuttaa, pitää toimia nopeasti. Eli komission ja Frahan ollaan kyllä yhteydessä marraskuun 20. päivä on selvä kokous varoittelun parissa. Kiitos. Kiitos Carlos kovasta työstä. Varjostelijat sitten. Birgit Sippel avaa pelin. Hän puhuu Peter Niedermüllerin puolesta. Eli Birgit, ole hyvä. Thank you very much. Let me first... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta, erityisesti Koiljoa hänen tekemästään työstä mietintöluonnoksen parissa. Tämä on hyvä lähtökohta, kun ajatellaan jatkokeskusteluita. Varjoesitelemme Niedermüller nyt ei tänään päässyt paikalle, eli mainitsen vain muutaman asian. Meillä on tiettyjä varauksia sen suhteen, miten otetaan mukaan pitkäaikaisten viisumin haltijoiden tiedot viisumitietojärjestelmään. Ja olemme huolissamme myöskin siitä, että yhä nuoremmilta otetaan sormenjälkiä ja mil, miten on oikeus vaatia oikaisuja, erityisesti kun ajatellaan toimivuusehdotuksia. Aiomme laatia tarkistuksia, jotta voimme parantaa ehdotusta näissä kohdissa. Me haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä tämän ehdotuksen osalta esittelijän kanssa ja uskon, että löydämme ratkaisuja vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Vergia ei vaan Ana Gomes. Anna, ole hyvä. I would like... Minäkin haluaisin kiittää Koeljoa hänen tekemästään työstä ja ehdotuksesta. Ehdotus osoittaa, että valmistelutyö on tehty Schengenin ryhmässä hyvin. Minäkin, minullakin on ollut ilo osallistua siihen. Panin merkille kiinnostuneena, että teidän ehdotuksenne näistä kultaisista viisumeista ovat mukana. Tämä tulee olemaan olennainen osa näitä toimia, jotka liittyvät edes minimimäärän turvallisuutta ja, turvallisuutta ja varmuutta. Myös näihin kultaisiin viisumeihin täytyy soveltaa samoja tietosuojakysymyksiä kuin muihin, mutta monet maat soveltavat näitä kultaisia viisumeita samoin kuin perheiden yhdistämisjärjestelmää. Eli nämä perheet siis tulisivat kultaisen viisumin turvin ja toisivat mukanaan siis perheet, perheenjäsenet Otetaanko tämäkin mukaan teidän ehdotukseenne, on kysymykseni. Ja sitten toteaisin, että kun itse Schengenin valvontaryhmässä tarkastelimme asioita, niin havaitsimme sellaisen asian, että kun puhutaan kansallisten viisumien antamisesta, niin se on kyllä kovin hankalaa. Komissio tuskin tarkastaa edes kansallisia tietoja. Esimerkiksi kun Malta sulki lähetystönsä Libyassa, Libyassa niin eivät kuitenkaan lakanneet soveltamasta tätä järjestelmää, eli järjestelmää, jossa kansallisia viisumeita myydään. Eli kunnon maltalainen viisumi, niin kuka tahansa voi vain hypätä lauttaan ja tupsahtaa mihin tahansa muualle Schengenin alueelle. Tämä on turvallisuusongelma. Kukaan ei tarkista. Edes ää, tilastotietoja ei tarkisteta. Eli mikä olisi teidän ehdotuksena tämän kaltaisen tilanteeseen, jonka juuri kuvailin? No Kukaan muu ei pyytänyt puheenvuoroa, joten Carlos, haluatko sanoa vielä jotain tähän loppuun anteeksi? Tässä unohtui vielä joku. Haluaako komissio lisätä siis vielä jotain? Olkaa hyvä. Thank you, good afternoon, and, uh, thank... Kiitoksia, hyvää iltapäivää ja kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia, että otitte komission ehdotuksen näin hyvin vastaan. Viisumit ovat tärkeä väline jäsenvaltioille, kun täytäntöönpanemme viisumipolitiikkaa. 16 miljoonaa Schengen-viisumia myönnetään vuosittain ja noin tähän liittyy noin miljoona operaatiota. Viisumitietojärjestelmää pitää edelleen parantaa komission mielestä, ja siihen pyrimme tällä ehdotuksella. Ja rajanylitysjärjestelmän ja etiasjärjestelmän myötä voimme varmistaa se, että kolmansien maiden kansalaisia valvotaan, kun he ylittävät Schengen-alueen rajat. Viisumitietojärjestelmän kehittäminen ja sen parantaminen toimii niin, että huomioon on otettu mukaan yhteentoimivuus ja kaikki eri osiot toimivat johdonmukaisesti yhteen. Komissio arvostaa esittelijän tukea, mitä tulee näihin pitkien oleskeluiden, viisumeihin ja oleskelulupiin. Meillä on erilainen lähestymistapa sen suhteen, milloin näitä tarkistuksia tulisi tehdä. Eli odottelemme ilolla jatkokeskustelua tästä aiheesta – kolmikantaneuvotteluissa ja toivottavasti pystymme käynnistämään nämä neuvottelut mahdollisimman nopeasti, jotta tämä asia saataisiin hoidettua vielä tällä lainsäädäntökaudella. Kiitos Carlos, ole hyvä loppusanat. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat hyvästä yhteistyöstä tämän tärkeän tekstin putissa vastaan Anna Gomesin kysymyksiin nyt. No, mietinnössäni on otettu kantaa komission ja se on ottaa mukaan tämä perhekäsite, eli ensimmäinen huoli, joka aina komissio otti esille. No siis siihen on selvästi vastattu minun ehdotuksessani ja myös puhuitte tilastoista ja kansallisista viisumeista, olette siitä huolissanne. Me aiomme pakottaa jäsenvaltiot tarkistamaan nämä järjestelmät myös, kun tarvitaan turvallisuusviisumia. Työstämme juridisia yksityiskohtia, jotta me voimme arvioida sen, miten tämä saadaan asetukseen mukaan. Toivon, ettei tarvitse tapella neuvoston kanssa tästä, sillä kun ajatellaan nyt ongelman ydintä, niin kaikki ymmärtävät, että ei ole järkevää – tarkistaa järjestelmä sen jälkeen, kun on myönnetty viisumi. On järkevää tehdä niin ennen tuota toimintaa. Ja tämä on myös huomioitu mietintöluonnoksessa nyt toivottavasti saan teiltä tukea. Thank you very much, Carl. Kiitos Carlos. Tämähän on valiokunnan perustyötä. Kiitos uurtamisesta, uurtamisesta ja kiitos myös varjostelijoille tarkistusteittämistä mä alkan myös 13. marraskuuta, eikä tuo alkuperäinen, joka oli 9. päivä. Kiitos esittelijälle ja muille kollegoille, jotka puhuivat. Seuraavaksi kohta kahdeksan. Olemme etuajassa. Varmistan nyt vain, että onko edustaja De Jong valmistelija paikalla. Sopiiko, että jatkamme nyt etuajassa – voin pitää sitten tauon myös ennen äänestyssessiota, josta tulee pitkä. Valmistelijan luvalla voimme ottaa etuajassa seuraavan kohdan joka on EUn perusoikeuskirjan täytäntöpano EUn institutionaalisessa kehyksessä. Valmistelija on edustaja De Jong, joka esittelee nyt lausuntoluonnoksensa. Edustaja De Jong, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Lausunnossa minulle tulivat vastaan nämä merkkirajat, joten tämä hyvin lyhyt lausunto, joka ei tee oikeutta aiheelle. Ja toiseksi Afkon valioku- afk on tehnyt kovasti töitä tähän. AFKossa on paljon työasiakirjoja tähän liittyen, paljon kuulemisia, ja olen yrittänyt seurata tuota työtä tiiviisti, mitä tulee olla, niin on, tai siis mitä toimialan on tosiaan, tässä ei ole kyse niinkään perusoikeuskirjan ottamista jäsenvaltioissa niinkään, vaan Kyse on EUn toimielimistä ja instituutioista itsestään, joten olen keskittynyt näihin aiheisiin. Lisäksi olen yrittänyt sellaista linjaa, jonka AFKO valitsi, eli että ensin tuli tuo mielenkiintoinen tutkimus eri osa-alueista, jotka eivät ole olleet niin paljon esillä kuin muut osa-alueet. Ja lisäksi työasiakirjahan on tullut jo aikaisemminkin. Ne osoittivat tiettyyn suuntaan esimerkiksi, paljonko huomiota on kiinnitetty perusoikeuskirjan lisäksi muihin kansainvälisiin välineisiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimus, mutta myös sosiaalisten perusoikeuksien kirja sosiaalisen pilarin lisäksi toiseksi. Mikä on perusoikeuskirjan on vaikutus sosiaalisen hallinnointiin. Paljon materiaalia tästä on olemassa ja se on huomattu tuossa Afkon pyytämässä tutkimuksessa kolmanneksi, miten perusoikeuksien kirja sovelletaan virastoissa itsessään. Ja neljänneksi, mitä muutoksen hakukeinoja on olemassa liiketoiminnallisissa tilanteissa, kun perusoikeuksia on rikottu Lopuksi EU-varojen ehdo, EU-varoihin liittyvien e, käyttöön ehdot, no tästä on keskusteltu AFKossa jonkin verran, mutta mekin haluamme sanamme sanottavaksi. Olen jättänyt jonkin verran tarkistuksia oman tekstiini. Varmasti varjostelijat haluavat tästä vielä sanoa lisää. Tässä nyt on vain viisi kappaletta käytävissä, joten varmasti otan esille ihmisoikeusvaikutusarvioinnit, ei vain lainsäädäntöehdotuksia, jotka tulevat komissioltaan, jotka ovat joskus olemassa, joskus eivät, mutta tästä pitäisi olla systemaattisempaa ja lisäksi mitä tulee ulkoisiin sopimuksiin, usein puuttuu systemaattinen lähestymistapa vaikutusten arvoihin ihmiso- perusoikeus, että sitten, että tulee virastoihin, no voi mennä paljon pidemmälle mielestäni kuin mitä olen tehnyt jo lausunnossani. Ja tässähän tuli myös suosituksia perusoikeusvirastolta. Olisi hyvä saada tuohon päätökseen tai asetukseen, perustamisasetukseen säännöksiä tähän liittyen. Pitäisi viitata selvästi perusoikeuskirjaan ja sen sääntöjen noudattamisen virastojen. Ei vain nämä kaksi, jotka mainitsin tekstissä, niillä pitäisi olla perusoikeusstrategia ja muita mekanismeja, joilla käsitellään loukkauksien raportointi. Tämä on siis vasta alkua. Toivottavasti saamme tästä vielä kattavamman lausunnon kuin mitä nyt esittelin. Kiitos. Thank you very much, Mr. De Jong. Kiitos edustaja De Jong. No, tuo alustus oli minulta vähän kömpelö. Sanoin, että kyseessä oli perusoikeuskentävänä EU-ssa tietysti kyse on institutionaalisesta kehyksestä. No, innostun eri asioista, mutta pohdin, miten perusoikeuskirja päättää jäsenvaltiossa. Mutta nyt kyse on siis institutionaalisesta kehyksestä. Ymmärrän, mitä tarkoititte. Ja meillä on lausunto edessäni. Ja Kyse on paljon institutionaalisemmasta kysymyksestä ja ymmärrä, miksi AFKO tätä nyt hoitaa. Tämähän on melko kinkkinen pulma. Tuo lausunnon kiitos kuitenkin. Taas erinomainen lausunto valiokunnalta, joten kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Robert Martta Metsola, olkaa hyvä. Sing Barbara Matera. Olen Barbara Mateiran korvaajana EPPn varjoesittelijänä. Hän jätti minulle muutamia muistiinpanoja, jotka voisin lukea hänen puolestaan. Hän luon kiittää De Jongia hyvästä työstä tämän lausunnon laatimisessa. Afkon loppumietintö ei ole vielä valmis. Meillä on vain työasiakirja, johon voimme nojautua. Tässä korostetaan mm, peruskirjan roolia primäärilainsäädäntönä, primäärioikeutena ja se sitoo siis muun muassa toimielimiä. On tärkeää, että peruskirjaa kunnioitetaan ja valiokunta onkin sitoutunut tähän. Teksti vaikuttaa tasapainoiselta. Siinä otetaan huomioon sopimuksen eri säännöt. Barbara on valmis keskustelemaan esittelijän kanssa Ähm, kahdenvälisestikin, ja EPP tulee tekemään tarkistuksia, että tekstistä tulisi vielä tasapuolisempi. Me emme tue äh, ehdotusta, joka liittyy MFFn 2020 rahoituksen ehdollisuuteen, ja siitäkin tarkistus. Kiitos Roberta, että sijaistit varjoesittelijää. EPPstä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. A. haluatko sijaistaa sitten varjoistelija Christine Revu Dallon Bonfuota? Birgit, ole hyvä. Kiitoksia. Kristin ikävä kyllä ei päässyt nyt paikalle. Hänellä oli Pariisissa yllättävä kokous, eli luen vain, mitä hän on kirjoittanut. Eli Kristin haluaisi kiittää esittelijää Dojongia hyvästä työstä. Olen samaa mieltä hänen näkemyksistään taloudesta ja sosiaalikysymyksistä. Hyvin vähän on kiinnitetty huomiota sosiaalikysymyksiin taloushallinnossa EU:ssa, mutta se kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon sosiaalioikeuksiin, jotka on kirjattu perusoikeuskirjaan, kuten koulutus ja sosiaaliturva. Ja ne on otettava huomioon. Meidän pitää myöskin vauhdittaa neuvotteluita, mitä tulee liittymiseen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen liittymiseen. Ja tulevina päivinä teen tarkistuksia ja keskityn perusoikeuskirjan täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Kohdassa 51 on todettu, että peruskirjaa voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun pannaan täytäntöön EU-oikeutta, mutta monet tuomiot ovat lisänneet hämmentyneisyyttä ja meidän pitää saada selvyyttä tähän artiklaan, joka voisi auttaa jäsenvaltioita paremmin panemaan täytäntöön perusoikeuksia. Myöskin katson, että meidän pitää olla aloitteellisia, kun kyse on ihmisoikeuksien suojelusta ja ylläpitämisestä. Meidän täytyy toimia heti, kun oikeudet ovat uhattuina. Tämä on tekninen aihe, mutta meidän pitää kuitenkin lähettää selkeä poliittinen viesti. Luxemburgin oikeist, ministerien neuvostossa neuvosto esti, äh, Puola esti neuvoston päätelmät ihmisoikeuskysymyksissä ensimmäistä kertaa. Tämä oli siis tosiaan ennennäkemätöntä. Peruskirja ja perusoikeutemme ovat nyt uhattuina ja odottelen jatkotyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos Birgit. Oliko siinä kaikki? Onko viimeisiä sanoja, edustaja Jung? But I think it can be very... Niin, voin puhua lyhyesti, odotan innolla, että saan tarkistukset teiltä. Ehkä teillä on tuo tarkistusten jättämisen määräaika siellä. Taisi olla hyvin pian. 11. marraskuuta kello 17 reikä reikä. Se on minun työtäni. Siitä minulle tuota suurta palkkaa maksetaan, no 12. marraskuuta kello 17.00. Olin kiitollinen siitä, että kun toimikausi lähestyy loppuun, niin hausempi jäsen on poissa, mutta olen kiitollinen koordinaattorille niille, jotka tulevat paikalle lukemaan ja sijaistamaan muita jäseniä. Muuten ei saataisi työtä vietä läpi. Kiitos teille, jotka valmistatte näitä. Eli tällä on kyllä väliä, muuten ei saataisi sitten vastauksia näihin luon, tekstiluonnoksiin. Haluatteko kuulla kom... Barbara Nollen, komission edustaja, haluatteko puhua tästä, Barbara? Olkaa hyvä. Um, no, just, just also... Ihan vain. Sanoisin, että pidämme tätä lausuntoa hyvänä. Onnittelut edustaja De Jong. Kiitos siis äh, olemme myös, meillä on myös sama tavoite, eli halutaan perusoikeuskirja tunnetummaksi, käytetymmäksi ympäri EUta, EU-toimimissa myös, myös jäsenvaltioissa ja kansallisyhteiskunnan parissa. Sanoisin vain, että asiat ovat taakaneet taas mennä eteenpäin, mitä tulee tuohon yleissopimukseen. keskustelun on ollut neuvoston työryhmässä ja liikehdintää on nyt havaittu tässä on yrittynyt edistyä tuossakin asiassa, joten siinäpä hyviä uutisia ainakin sitten tähän tämän päivän loppuun. Ja odotamme innolla sitä, että se versio saapuu teistä. Kiitos. Kiitos Barbara, hieno nähdä taas. Kiitos edustaja De Jong oikein paljon lausunnosta ja siis 12. marraskuuta pitää että tarvitsisi Kiitos kollegat. Ehdottaisin, että pidämme tauon varttia vaille kuusi asti. Silloin, äänestet, silloin alkavat äänestykset. Sitten siihen asti pidetään tauko. Kiitos. What is it, we begin in three minutes. Thank you. Aloitamme äänestykset kolmen minuutin kuluttua. Muistakaa äänestyskortit. Oh, sorry. Don't need to give anyone a, a shock. Uh, colleagues, uh, we... No niin, kollegat. Aloitamme nyt äänestykset. Eli meidän on nyt pakollettaa äänestykset, koska äänestyksiä on niin paljon. Eli selitykseksi meillä on neljä äänestystä plus yksi, joka koskee huumausaineen valvontavirastoa. Yksi äänestyksestä aika pitkä, koska siellä on vähän kompromisseja. Pyydän sitä anteeksi, kun ajatellaan tiettyjä äänestyksiä. Eli tarkoitus oli jakaa ne tälle ja torstaille, mutta torstain yksi suurista ryhmistä oli paikalla, eli suokaa anteeksi tätä äänestystä nyt maanantai-iltana. Mutta jos nyt kaikki keskitymme, niin kyllä me selviämme tästä. Meillä nyt ei ole sitten kovin paljon enää ensi viikolla Strasbourgissa, mutta tämä oli suhteellisen hyvä uutinen. Meillä on vielä niin paljon työtä. Eli ensimmäinen esittelijälle paikalla, mutta alamme äänestää Liben lausunnosta Euroopan sosiaalirahasto plussasta, joka korvaa Euroopan sosiaalirahaston – Työllisyysvaliokunnassa hyväksyttiin tiukka aikataulu, eli tätä työtä piti tehdä nopeasti. Ja tästä syystä haluaisin kiittää esittäjiä ja varjoesittelijöitä. No esittelyt ei paikalla, mutta varjoesittelijät ovat. Ja joku sieltä heilutti. Lävinia. Niin, puheenjohtaja. Minulla ei ole äänestyskorttia ja haluaisin sitten äänestää ihan kädellä toistaiseksi, jos sopii. Okay, could I make a suggestion, my... Selvä. Eli silloin on tämä hankalin äänestys, eli ehkä joku voisi hakea korttisi. Eli eh-, ehkä joku voisi käydä kolmannesta kerroksesta hakemassa sen. Mutta sillä välin otta, laskemme mukaan käsiäänesi, kunnes saat kortin. Onko muilla äänestyskortit mukana? Ai sinulla onkin se mukana. No niin. Oliko muita? Sanokaa ihan rehellisesti. Okei, okay, eli kaikilla on kortit mukana. Eli nyt äänestämme siis asetusehdotukseksi liittyen Euroopan sosiaalirahasto plussaan. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Seuraavaksi kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tar- hylätty. Ja sitten tarkistus 166. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 171. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 179. Äänestys alkaa. hyväksytty. Tarkistus 180, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 30, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 185, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 186, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 49, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 199. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 200 ja 201 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 53 ja 54 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 203 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 55 ja 56 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 204 ja 205 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 57-58 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 206 ja 207 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 70, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 71 ja 72. Yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Voidaanko loput äänestää yhdellä rysäyksellä? Ei voida. No, yritinpä kuitenkin. Eli tarkistus 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 31 puolesta 7 vastaan ei tyhjään ja eli hyväksytty. Ja sitten siirrymme, siis haluaako joku tauon tai muuta, niin sanokaa, niin sitten digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 valmistelijan Lenars. Haluatko puheenvuoron hänen äänestystä? Ei varmaankaan. Hyvä. Eli tarkistus 63. Äänestys päättyy. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä. Anteeksi, meidän täytyy tehdä tämä uudestaan. Eli siis Lenartsin mietintö ja tarkistus 63. Eli tarkistus 63 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Puolesta. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 10a. Äänestys alkaa siis 10a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 27. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 94 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 95 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2a, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 4-1, 4-3 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 4-4 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 4-5 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 4-6 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 4.7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 4.8. Alkaa. Päättyy. Hylätty kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys alkaa. Päättyi. Hyväksytty. 50 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 5-4 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 5-5 äänestys alkaa. Closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 5-6 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6 äänestys alkaa. Kompromissi 6. Ja päättyy. Hyväksytty. 5-9 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 6. yksi Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuoltoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Mennään eteenpäin seuraavaan äänestykseen, jossa on kyse Schengenin akiin soveltamisesta Bulgariasta ja Romaniasta tarkastuksen poistamisesta. Stanishev on esitteli, haluatko käyttää puheenvuoron? Et, selvä, äänestetään. Aloitetaan tarkistuksella 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 37, äänestys anteeksi, 39, anteeksi, sanoo puheenjohtaja, anteeksi, 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 äänestys alkaa. Kompromissi 15. Ja päättyy. Hyväksytty sekin. Mennään sitaatteihin kompromissi 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdatosan kappaleet. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemän kompromissiäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin hyväksytty. Ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Hyvin toimittu, Sergei. Hyvä kompromissi. Äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 4 vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. No niin. Sitten näistä pidemmistä äänestyksistä puheen ollen. Tämä on neljäs ja viimeinen ennen kuin Teemme tämän lyhyemmän äänestyksen huume asiasta. Tässä on kyse direktiiviehdotuksesta vääräyksen ilmiantajien tukemiseksi. Valiokunnassa on saatu aikaan yhteisymmärrys. Libellähän oli toimivalta tähän asiaan. Kyse on myös nimenomaan henkilötietojen suojelemisesta. Libe on, Libellä on myös jaettua toimivaltaa tiettyissä muissa asiaan liittyvissä piirteissä. Pagat Saurtundua on esittelijä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Et, selvä. Siinä tapauksessa mennään suoraan äänestämään. Kauheasti kompromissejahan tässä ei ole. Eli kärsivällisyytenne on arvostettu 30 Kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi kompromissi. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 175. Äänestys alkaa. 175. Äänestys päättyy. Hylätty. 176 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 177 äänestys alkaa. Päättyy. Tiukasti hylätty. 179 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 180 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 181. Äänestys alkaa. Kiitos Pirkit. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 191 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 192 äänestys alkaa. Ja päättyy. Sekin on hyväksytty. 193 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 194 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljä kompromissiäänestys alkaa. Ja päättyy päättyy. Hyväksytty. 199 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 200 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 201 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 203, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 208 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 201202 identtisestä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 203 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 24205 205 identtiset äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 206 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty oli. 221 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 228 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 229 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 7 äänestys alkaa. Meidän pitikin No, perutaan kompromissi 7. Meidän täytyy äänestää 230. Anteeksi, teen virheen. Eli kompromissi 7 äänestys perutaan toistaiseksi 230. Hyvät kollegat, 230 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt mennään kompromissiin seitsemän. Anteeksi vielä kerran. Kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 233 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 234 äänestys alkaa. Aika tiukkoja äänestyksiä, vähän hitaammin se hyväksyttiin. 235 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 236 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 239 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän kompromissiäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2. äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 3. äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 4. äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 248 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 249 250 identtiset äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 251 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 252 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 254 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 255 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 256 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksi, eh, kompromissi 10 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 261 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 264 äänestys alkaa. Anteeksi, 263. 263 äänestys alkaa. S päättyy. Hylätty 264 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 265 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 266 järjestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 267 äänestys alkaa. Ei ku. 268 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. kompressi 11 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 271 äänestys alkaa. Joko minä äänestettiin kompromissista 11, eli 271 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 273 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 276 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 278 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 279 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Aha, anteeksi. 2.80 jäi väliin. 2.80 äänestys alkaa. No, konekaan ei toiminut. Kone tiesi. 2.80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä konekin tuossa väsyy jo. Hylätty oli. Anteeksi, Barbara. Mitähän minä nyt olen mennyt tekemään? Does it have other effects on that one? Yeah. Okay, colleagues, um, don't... No niin, kollegat. Älkää nyt inhotko minua, mutta tein toisenkin virheen. En äänestyttänyt 267. Minä luulin kyllä, että olisin niin tehnyt. Oh yeah, I, I didn't vote to... Ai niin, 267 jäi väliin ennen kompromissia 11, joten äänestetään nyt siitä nopeasti. Teen tästä nyt aika suuren numeron. 267 äänestetään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt mennään takaisin kompromissiin 12. Äänestys alkaa. Voidaan taas edetä nopeammin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, tarkistus 2, 85 äänestys alkaa. S 285. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 287 äänestys alkaa. Ei, ei, ei, anteeksi sanoo puheenjohtaja. 286 ensin. Eli 286 äänestys alkaa. 286. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? 286 siis. Äänestys päättyy. Ai minä itse en äänestänyt. Hm. Ovatko kaikki äänestäneet? Mukaan luettuna minä itse. Äänestys päättyy. Hyväksytty on. Nyt kun, nyt kun puheenjohtajakin äänesti, kiitoksia koordinaattorille, tämä olikin hyvä keskustelu, paras tällä viikolla. Sitten 287 tarkistus. Ja anteeksi, vielä kerran tässä väsähdän jo. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. 288 ah, ja 22 identtiset äänestys alkaa. olen nyt ihan sekaisin, kun huomasin, että oma äänestykseni tosiaankin silloin oli väli. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 292 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 308 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 311 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Voi hyvänen aika. Äänestys päättyy, se oli hylätty. Voi hyvänen aika sentään. Nyt täytyy äänestää kaikista näistä muista. Äh. Voidaanko me tarkistaa 311 vielä? Koska muuten meidän täytyy... Minä vain sanon. Meillä on vielä viisi <laughs> miljoonaa äänestystä tämän jälkeen, jos... Minua ei nyt kiinnosta periaatteet. Minä haluan välttää tämän viidestä miljoonasta äänestämisen. En minä teistä tiedä, mutta minua väsyttää. No, 312. 312 sitten. Hyvä on. Minä yritän. 312 äänestys alkaa. Minä välitän tietysti periaatteesta, kunhan vitsailin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 313 äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 36 äänestys alkaa. Päättyy. Luultavasti hylätty. Hylätty. 397 alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3.8. äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 39 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 320 äänestys alkaa. Päättyy ja hylätty oli kolme, kaksi, yksi, äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. 326, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt mennään 341. Hypättiin koko sivu yli. Kolme, neljä, yksi kaikki. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. <clears throat> Hyväksytty. 37 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 350 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 353 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 355 äänestys alkaa. Aika tiukkoja äänestyksiä, joten keskittykää 355. Äänestys päättyy. Hylätty. 356 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 357 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 äänestys alkaa. Kompromissi 18. Kompromissi 18. Eikö kortti toimi? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 361 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi äänestys alkaa. Kuka sanoi ei? Äänestys päättyy. Kolme kuusi kaksi. Miksi Monika sanoit ei? Kolme kuusi kaksi. Ai sanoit kyllä. Äänestys päättyy. Ai minä en itse äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 364 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 365 äänestys alkaa. Monika on äänestänyt. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. 366 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 367 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 368 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 369 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 kompromissiäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 380 äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22 äänestys alkaa. 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Onko kaikki ok? Meneekö nyt ihan oikein? 323 äänestys alkaa. Päättyy. Päättyy 3.84 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 385. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 386. Äänestys alkaa. Päättyy. Päättyy. Hyväksytty. 387 äänestys alkaa. Äänestys siis päättyy. Hyväksytty. Vitsailetko sinä siinä vieressä? Oletko tosissasi? Siis 381 ei äänestetty. 381 siitä ei tosiaankaan äänestetty. Äänestetään nopeasti siitä, anteeksi kollegat. 381 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty tehty. Nyt palataan tänne alas. 388 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitaatit 34. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 3.5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas äänestys alkaa. Ja päättyy. Sekin on hyväksytty. 37 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3, 3 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. 4, 4 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. 45 alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 5-2 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 5-3 äänestys alkaa. Ja päättyy. Avoin. No, hyväksytty. Kompromissi 25 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 5-7 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 58 äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 62 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 63 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, vink vink. 64 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 66 äänestys alkaa. Anteeksi, anteeksi, 65 äänestys alkaa. 65. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty 66. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 70 äänestys alkaa. Ei vaan 69, niinkö? No, I was right. You know I was right. Olinkin oikeassa 70. Olinkin oikeassa. Tästä pitää nyt nauttia. 70. Äänestys alkaa. Oh god, I'm not right. Oi herra jestä sentään. 69. Sittenkin äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. Ja nyt 70. Ei vaan viisi. No niin, viisi. Tarkistus viisi, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksyt hylätty tarkistus 70. Se on suosikkini. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päivään tarkistus 71. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty kompromissi 27 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. on kappaleet kuusi äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 28. äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 29. äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus 83. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 84. Äänestys alkaa Päättyy. Hylätty. 85 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 86 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 9 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 88 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 89 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 91 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 93 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 97 äänestys alkaa. Eikö? Se raukeaa. Nämä kaikki. 94 sitten äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty, 95 siis alkaa. Päättyy. Hyväksytty, 96 äänestys alkaa. Päättyy. Eli 90 96, siitä ei tarvitse äänestää eli 97, 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 97, hyväksytty 98, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 32, äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 99 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 102 äänestys alkaa. Päättyy. No niin, hylätty. 103 äänestys alkaa. hyväksytty. Hyväksytty. 104 äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 106 äänsys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 33 äänsys alkaa. Päättyy Hyväksytty kompromissi 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 113 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 114 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 115 äänestys alkaa päättyy, hylätty. 13. 13 äänestys alkaa, päättyy. Se on hyväksytty. 116 äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35 äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. 120 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 121 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 122 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 3 äänsys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1, 2, 4 äänestys alkaa. Päättyy. Oh, Hyväksytty. Antaa soida vaan. Anna sen soida. Hyväksytty. 1, 2, 5 äänestys alkaa vähän taustamusiikkia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olipas mielenkiintoinen viisu soittoäänenä. 125 oli siinä. Äänestys päättyy. Mites tuo äänestyskone, mites sille kävi? Herra 125 uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6. äänestys alkaa. Onko se puolesta? Äänestys päättyy. 1, siis hyväksytty. 8. äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 9. äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 130 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 131 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 132 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 133 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 134 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 135 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 6 äänsys alkaa. Päättyy. Hylätty. 7 äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 8 äänsys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 139 äänestys alkaa. Päättyy. Yksi neljä nolla. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 141 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 142 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 3, jos alkaa. Päättyy. Hyväksytty 4, jos alkaa. Päättyy. Hylätty. 5, jos alkaa. Päättyy. hyväksytty. 1, 4, 7 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1, 4, 8 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1, 4, 9 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1, 5, 0 äänestys alkaa. alkaa päättyä. Ylätty 152, se alkaa. Ei vaan 151, se alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 152, se alkaa. Siis hyväksytty 152, se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 153, äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Tarkistus 154, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 155, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 36, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 159 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 26 puolesta 8 vastaan 4 tyhjää onnittelut esittelijälle. Thank you very much. Okay, colleagues, um... Kollegat, Meillä on enää yksi viimeinen nopea äänestys. Teillä äänestysluettelossa on kolme ehdokasta. Euroopan huumesairaiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen. No, tehdään tämä lyhyemmäksi. Eli siis periaatteessa äänestätte. No, otetaan kukin ehdokas. Kollegat, kuunnelkaa. Niin voimme kaikki lähteä. Eli kukin ehdokas nimetään näistä kolmesta kerralla. Tarvitaan kaksi ehdokasta tätä seurantakeskusta varten ja sitten se, joka häviää, jää varajäseneksi. Eli käyn läpi kunkin ehdokkaan, kun sanon ehdokkaan nimen, niin painakaa vihreää nappia, jos haluatte hänet, mutta älkää tehkö mitään muuta. Odottakaa vain, että tulee kohdalle haluan ehdokas, jos panette punaista nappia tai tyhjää, niin sitä ei lasketa. Eli älkää äänestäkö ehdokasta vastaan, jos ette pidä hänestä. Eli äänestäkää vain puolesta, ehdokkaan puolesta, jos haluatte hänet nimeän kaikki kolme ehdokasta ja sitten vain kyllä ääni. Tuo myönteinen ääni lasketaan, puolestaan ääni lasketaan. Lyhyesti virsi kauni siis. Ex aquio perusteella, että sitten rankataan latinalainen termi siinä just roll Yeah. Yeah, but you, but you can Oh, and it's a secret vote. Salainen äänestys anteeksi, monta muutakin asiaa tässä, mutta ne vain ärsyttävät teitä, eli tehkää niin kuin sanoin. Eli äänestäkää puolesta, kun sanon haluaman ehdokkaan nimen. Siinäpä se. So it's not very secret, no. Ei mikään kovin salainen siis niin. Mutta tehkää nyt vain näin. No niin, aloitetaan. Wolfgang Goods. Goetz, korjaa puheenjohtaja. tyhjää voisi tässä, se olisi salaista. No niin. Melimaliori. Äh, siis niin äänestys päättyy. Pitääkö ilmoittaa nämä luvut nyt sitten? Eli tämä edustaa 27 ääntä puolesta 4 vastaan 2 tyhjää, mutta lasketaan vain 27 melimaliori. Eli jos olette äänestäneet hänen puolestaan, äänestäkää nyt. Okay, we're now on Maliori. Maliori, ja nyt sitten, jos haluat tehdä puolestaan mistään, niin äänestäkää puolestaan. Jos ette, niin ei tarvitse tehdä mitään. Listen, Kuunnelkaapas nyt tämän tarkistauksen asia. Oliko nyt hämmennystä tuosta ensimmäisestä? Sanoisin vain, että nämä ovat ehdokkaita seurantakeskukseen. En nyt halua. Voisitteko olla hiljaa nyt hetken? en nyt haluta tulee virheitä väsymyksen takia, joten aloitetaan nyt uudestaan, ei tämä ole mikään suuri juttu. Kun sanon tuon nimen, kuunnelkaa nyt tarkkaan, kun sanon ehdokkaan nimen, jos haluatte äänestää ehdokkaan puolesta ja otetaan sen salaisesti, niin äänestäkää tyhjää myös, koska se on sitten salainen ääni. Eli jos haluatte äänestää ehdokkaan puolesta, valitkaa vihreän, painakaa vihreän nappia, mitään muuta ei lasketa. Jos haluatte äänestää salaisesti, niin voitte aina paina tyhjää kaikista, niin sitten kukaan ei tiedä, mitä teette. Tän on tämä sala- tulee salaiseksi. Puolesta äänet lasketaan sitten prosessin lopuksi, mutta mitään muita ääniä ei lasketa. Ja sitten kunkin äänestyksen jälkeen nimeän puolesta kyläänten osuuden. No niin. Wolfgang Götz nyt sitten äänestäkää, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Wolfgang Götz. Äänestys päättyy. Herra Götzille. No niin. Tässä on nyt äänestys 19 ääntä hänelle. 7 vastaan, 8 tyhjää. 19 ääntä lasketaan. Sitten meni Maliori. Maliori, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Maliori, hän sai. Maliori sai 30 kyllä ääntä. Kolme vastaan oli. Miten oli? Sebranski sitten. Äänestys alkaa. Sebranski. Äänestys päättyy. Sebranski 18 ääntä. Näin ollen julistan, että Götz ja Maliori on valittu täysjäseniksi ja Zobranski on valittu varajäseneksi. Okay, then we do a final judges. Sitten älkää poistuko, istukaa alas hetki pieni. En tiedä miksi, mutta menetys tarvitaan vielä loppuäänestys. Loppuäänestys kaikista kriteerit täyttävistä ehdokkaista. Tai siis tarvitaan nyt vähän tämmöistä, miten sitten äänestetään, eli mikä tahansa äänestys. Eli nyt äänestäkää. Osoittakaa, että olette paikalla. Ehdoton enemmistö tämän listan puolesta tarvitaan. Oletteko tehneet näin? Äänestys päättyy. Ehdoton enemmistö on saatu. Voitte poistua. Kiitos paljon. The vote is ended. Thank you. Äänestys päättyy. Kiitos kärsivällisyyttä. Kiitos paljon kollegat. Vote. Sorry for how long it is. Jesus Christ. <laughs>